heikompi raportointimenettely. Mielestäni tässä sentään jotain hyviäkin uutisia on tarjolla. Vielen Dank, Frau Kommissarin Hedegaard. Zum Abschluss. komission Hedegaard. Kuusi päätösalomaesitystä on jätetty keskustelun lopuksi. Keskustelu päättyy näin. Äänestys on seuraava keskustelun jälkeen. Ja se koskee pakkoaporttiskandaalia Kiinassa. Ensimmäisenä puhujat laatijat. Sanok ensimmäisenä. Puhemies, pakko on todella shokki. Vianjan May pidätettiin mielivaltaisesti viranomaisten toimin ja kun hänen kipunsa hyökkäyksiin, niin hänelle tehtiin pakkoabortti seitsemän kuukauden raskauden aikaan. Tämä on barbaria minun mielestäni. Olen kiitollinen siitä, että siihen on Kiinassakin puututtu, mikä sinällään on epätavallista. Valitettavasti valikoivat abortit ovat edelleen tavallisia Kiinassa huomioimatta kampanjoinnista ja pyrkimyksistä poistaa tämä käytäntö. Tämä on johtanut myös sukupuolien epätasapainoon koska siellä on 108 poikalasta ja kutakin 100 tyttölasta kohden. Meidän täytyy taata, että EU-budjetista ei rahoiteta tällaisia organisaatioita, ei välillisesti eikä välittömästi, jos on kyse perhesuunnittelupolitiikasta. Korkean edustajan täytyy panna etusijalle se, että pakkoabortteihin puututaan, myös pakkosterilisointiin puututaan seuraavassa ihmisoikeuskeskustelussa Kiinan ja EUn kesken. Kiitos kollega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 pozornost... Meillä on tulkkauksessa tekninen ongelma, joten voisitteko odottaa hetken. No, no, just wait and Odottakaa vain, sitten jatkamme. Uh, Minua pyydettiin, että jatkaisitte, niin voimme testata toimiiko ta resoluutio ima podlago v temeljni vrednoti Evropske zveze. Tämä päätöselma perustuu perusarvoihin EU:ssa. Eli tämä päätöselma perustuu perusarvoihin EU:ssa. Perustuu artiklaan 1 äh, ihmisoikeussopimuksessa. Ihmisarvo on koskematon. Ja pakkoaborttiasia 22-vuotiaan naisen tapauksessa Kiinassa on tosiasia, joka vaatii huomiotamme. abortit Kiinassa täytyy tuomita ihmisoikeusrikkomuksena. Vetoamme Kiinaan, että se arvioi uudelleen yhden lapsen politiikkaansa. Ja Euroopan unionin pitäisi ottaa pakkoaborttiasia neuvotteluihin Kiinan kanssa. Eurooppalaiset veronmaksajat täytyy saada tietämään, mitä, mihin heidän rahansa käytetään, ja raha pitäisi käyttää vain arvojemme mukaisesti. Kiitos kollega Peterle. Ja sitten kollega Romeva ja Ruoda, puolitoista minuuttia. Uh, Tosiasiat ovat sellaiset, että Xempingissä Raskaana oleva nainen kidnappattiin, otet, vietiin sairaalaan. Hänen nimensä oli Feng Jianmei ja sitten sikiö kuoli. Ankanin hallitus lähti tutkimukseen. Siinä todettiin, että tässä käytettiin sellaisia menetelmiä, että täytyy todeta, että internetkampanjan avulla pystyttiin puuttumaan asiaan ja niin tämä ottaa esille myös online-ilmaisunvapauden. Mutta tämä nimenomaan tapaus halusin muistuttaa, että kansainvälisen väestökonferenssin mukaan perhesuunnitteluohjelmien täytyisi mahdollistaa se, että yksilöt tekevät vapaita valistuneita valintoja lasten kasvatuksesta tai saamisesta ja täytyy saada käyttöön terveellisiä perhesuunnittelun välineitä. Sen vuoksi laajennamme pahoittelumme, suruvalittelumme uhrien perheille ja tuomimme nämä käytännöt ja vaadimme suojelua heille. Tuomitsemme myös pakkoaborttikäytännön ja sterilisaatiot globaalisesti, erityisesti yhden lapsen politiikan puitteissa. koskee myös nykyisin käynnissä olevaa keskustelua yhden lapsen politiikasta intellektuin keskuudessa Kiinassa. Kiitoksia kollega Romeva ja Rueda, kollega Sharkin puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies komission jäsen, kollegat. Viime kuussa internetin kautta saatiin tietää, että seitsemällä kuukaudella raskaana ollut nainen kaapattiin ja hänelle tehtiin pakkoabortti. Viranomaiset ryhtyivät toimiin, mutta ei tämä ole mikään yksittäinen tapaus Lasten murhaaminen on tavallista, kuten myös sukupuolivalinta Kiinassa. Kaikki tämä liittyy yhden lapsen politiikkaan. Sukupuolivalinta on johtaa myös poikkeavaan väestöjakautumiseen. Siellä on jopa 40 miljoonaa, siis 40 miljoonaa toistaan tyttöä puuttuu nyt väestöstä. Ihmisten pitäisi itse tehdä valintansa siitä, minkälaisen perheen haluavat, haluavatko lapsi vai eivät, ja sen pitäisi tapahtua turvallisella tavalla. Kaikenlainen pakko on väärin ensinnäkin, ja se kohdistuu suhteettomasti nimenomaan naisiin. On erittäin tärkeää, että kaikki naiset saavat lisääntymisterveyspalveluja. Se on perusoikeus. Tämä koskee myös perhesuunnittelua ja lastenhoitoa. On nyt tärkeää, että YK ja UN Women selvittää, mitä siellä tapahtuu Kiinassa. Lopuksi korostaisin vielä sitä, että tämä tapaus, toita, onneksi se niin paljon on antanut aihetta keskustelua Kiinassa ja muuallakin, on internetin ansiota niin, että tieto on levinnyt. Voimme myös korostaa internetin vapautta, ettei tätä massasensurointia jatkettaisi Kiinassakaan. Kiitoksia, Rova puolitoista minuuttia. Sitten kollega Vergial. Kiitos puhemies. Jokaisen naisen oikeus päättää omasta kehostaan on perusoikeus. Jos me instrumentalisoimme tämän oikeuden, se on politikointia. Se ei ole... Ö, se ei ole samankaltaista kuin jos puolustetaan ihmisoikeuksien universaalisuutta, niin kuin ihmisoikeusjulistuksessa sanotaan. Ja myöskin perusoikeuksissa, jossa kielletään kaikki diskriminointi ja syrjintä. Mutta olemme varmoja, että pyritään kaikin keinoin kyseenalaistamaan tämä oikeus. Meidän pitää taistella tämän tätä vastaan, jos halutaan instrumentalisoida myös tämä kirjallisuusistunto ihmisoikeuskysymyksissä. Feng Jiamei on kärsinyt pakkoabortista, niin kuin monet muut lukuisat naiset Kiinassa, myös muualla maailmassa. Tämähän on vastoin Kiinan lainsäädäntöä tämä teko, se pitää tuomita. Pitää tuomita kaikki käytänteet, joissa nainen ei voi itse vapaasti päättää, haluaako hän saada lapsen vai ei. Internet sieppasi tämän uutisen ja sai sen levitettyä laajalle Kiinassa myös. Tutkimus on käynnistetty. Kiinassa on yli miljardia asukasta. Se tulee piakkoin törmäämään tämän yhden lapsen politiikkansa takia väestön vanhenemiseen, joka tulee olemaan ennen näkemätön ja kokematon koko maailmassa. Kiinan viranomaiset näyttävät olemaan nyt valmiita tarkastelemaan uudelleen lapsipolitiikkaansa. Ja toivottavasti se uusi lapsipolitiikka menee oikeaan suuntaan. Kiitos kollega Vergia. Kollega Vergia. Kollega Vergia. Hyväksyttekö kysymyksen herra Mikalskilta? Ja kollega Mikalski. Kollega Mikalski, olkaa hyvä. Była pani łaskawa powiedzieć, że Voisitteko, tai sanoitte, että naisella on oikeus ruumisensa. Se on itsestään selvää, mutta ehkä kyse ei ole lapsesta, koska ymmärrän, että naisella ja miehellä on oikeus käsiin sen jalkoisin, mutta ei ehkä lapseen. Että onko lapsi osa naisen ruumista, että mihin kuukauteen asti se on osa naisen ruumista. Ja onko se myös sitten synnyttämisen jälkeen osa naisen ruumista? hyvä. Niin. Hyvä kollega, tämä keskustelu sikiön oikeudesta elämään on vanhaa, toisen, vanhaa toistoa abortin oikeusta. Minä puolustan sitä, että naiset voivat itse vapaasti päättää omasta kehostaan. Minä pidän, minä pidän kiinni tästä meidän täytyy käyttäytyä arvokkaasti silloin, kun puhutaan kiireellisyysasioista, ihmisoikeusloikkauksista, jotka ovat vakavia. Ei tässä pidä lähteä nyt politikoimaan, käyttämään tätä oman tarkoitusperänsä peräänkuuluttamiseen. On kyse naisesta, joka kärsii Kiinan lainsäädännöstä, jota ei sovelleta oikein. Meidän pitää meidän pitää puolustaa naisia, meidän pitää saada naisille heidän vaatimansa kunnioitus, mutta ei muunita tätä keskustelua nyt toiseksi keskusteluksi, jolla ei ole mitään tekemistä tämän aiheen kanssa. Kiitos kollega Vergia. Herra Posettilta on vielä lisäkysymys. Herra Rova Vergia, hyväksyttekö sen? Herra Poselta, olkaa hyvä. En ymmärrä teitä ollenkaan. Haluaisin toistaa tämän kysymyksen. Uskotteko, että syntymätön lapsi seitsemännellä kuukaudella, toistan seitsemännellä kuukaudella, tästä on EU-ssa konsensus, on oikeus elää vai ei? kuukautisen äh, syntymättömän lapsen äh, oikeuden elää, asetetteko kyseenalaiseksi sen? Tästä on konkreetti kysymys. Ei äitiä tapettu, vaan myrkkyruiskella tapettiin tämä lapsi. Kollega olkaa hyvä. Kyllähän te olette ihan selkeä sanoissanne, kollega. Haluatteko tässä nyt oikeutta sikiölle, että siis te vastustatte aborttia? Minä puollan naisen oikeutta päättää omasta kehostaan. Nainen saa päättää, eikä mies päätä sitä, eikä kiellä sitä, mitä nainen voi tehdä omalle keholleen tai ei voi tehdä. Vielen Dank, Frau Kollegin Kiitos, kollega Bergia

Kiitos puhemies. Kiinan yhden lapsen politiikka, maaseudulla kahden lapsen politiikka on ihmisoikeusloukkaus. Sitä toteutetaan sterilisaatioilla, aborteilla etupäässä. Seksuaalivalistus ja ehkäisy eivät ole saatavissa. 2011 vuonna vain 12 prosenttia nuorista kiinalaisista tunsi ehkäisyasiat. 13 miljoonaa aborttia, yli 35 000 päivittäin. Vain perhesuunnittelupolitiikan lieventäminen, hyvä seksuaalivalistus ja ehkäisyvälinen saatavuuden parantaminen voivat vaikuttaa siihen, että abortti vähenee, aborttimäärä vähenee Kiinassa. Pakkoabortti täytyy kategorisesti eliminoida. Se on julma muoto valtiollista väkivaltaa naisia vastaan sitä voidaan hyväksyä. Millä valtiolla ei ole oikeutta pakottaa raskauden keskeyttämiseen, eikä siihen, että se toteutetaan vastoin naisen tahtoa. Nämä ovat totalitarismin muotoja. Valtion sekaantuminen naisten lisääntymisoikeuteen jota ei voida hyväksyä naiset menettävät tässä terveytensä, heitä kuolee tai he vammautuvat elämänsä loppuun asti. Ei toivottuja lapsia pahoinpidellään jopa surmataan. Väestö kasvaa myös siitä syystä Kiinassa, että ihmiset elävät pidempään eikä sen vuoksi, että lapsia on paljon. Kiinan pitäisi pystyä parantamaan huonon neviä demografisia rakenteitaan. Kiitoksia kollega Senishin. Sitten kollega Ojuland. Kiitos puhemies. Feng Xiaomein kaappaaminen ja pakottaminen abortin loukkasivat hänen ihmisoikeuksia räikeällä tavalla. Nyt tutkinta on aloitettu. Paikallishallinto on sen aloittanut ja Kiinan viranomaisten pitäisi laajemminkin pakko abortteja ja sterilointeja selvittää Kiinassa. Yhden lapsen politiikka Kiinassa on johtanut myös laittomiin abortteihin ja sukupuolivalintaan, jotta voitaisiin tätä politiikkaa noudattaa. Kun Feng Changmein tapaus tuli julki, se herätti myös mielenkiintoa yleisössä ja se johti siihen, että halutaan muuttaa yhden lapsen politiikkaa. Perhesuunnittelun pitäisi aina perustua kaikilla maailmassa ihmisten valintoihin – siellä pitäisi tarjota enemmän sukupuolivalistusta ja myös tarjota ehkäisyvälineitä. Vielen Dank, Frau Kollegin Ojuland. Kiitos, kollega Ojuland. Kollega Syytter, voimme kauttaa teitä. <laughs> Yes, but look that you do not lose your luggage also. No, kyllä, kyllä, mutta katsokaa, että ette menetä matkalaukkuanne myös. Seuraavaksi kollega Paška. Vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka, je neuveriteľné, Kiitos puheenvuorosta. Tässä meillä on uskomaton ja julma yhdistelmä. Toisaalta huonot säännökset ja toisaalta sydämettömiä virka, viranomaisia, jotka toteuttavat näitä säädöksiä. Yhden lapsen politiikka Kiinassa siinä muodossa, jossa sitä kuvataan nyt, on valtiollista väkivaltaa niin sanokseni. Jos hallitus haluaa säädellä väestön määrää, niin siinä ei voida käyttää missään nimessä väkivaltaa. Päätökset perhesuunnittelusta, lapsien määrästä ovat vanhempien asia. Valtio tässä voi ehkä valistaa, tiedottaa tai materiaalisessa mielessä voi tukea perheitä pakkoaborttitapaus julkistettiin internetin ansiosta, täytyy sanoa. Siinä mielessä tämä ei varmaankaan ole yksittäinen perhetragedia Kiinassa. Jos ja kun on totta, että Kiina jo itse myöntää, että tällainen toiminta on un- epämoraalista luonteeltaan, niin meidän velvollisuutemme on, että myös me pyrimme muutoksiin ja parlamenttikin ryhtyy toimiin tässä asiassa. Kiitoksia kollega Paska. Nyt kollega Obermeier, puolitoista minuuttia. Mikro. Krankenhaus nimmierter abgetriebene Fötus ist um die Welt gegangen. Ich glaube nicht, dass die Geschichte... En usko, että tämä juttu jättää, tai tämä tarina jättää ketään kylmäksi seitsemännellä kuukaudella ja sitten pakotettiin aborttiin seitsemännellä kuukaudella kun noin 5000 euron sakkoa ei pystytty maksamaan, kun rikottiin yhden lapsen politiikkaa. Hänet pidätettiin, hänet pidätettiin, pidätettiin ja kolme päivän jälkeen sitten käytettiin myrskyruistetta. Minu, minä olen sanaton, kun ajattelen tätä epäinhimillisyyttä. Tässä ei ole kyse tapauksesta. Sen jälkeen 79 vuoden jälkeen 400 miljoonaa syntymää on estetty tämän politiikan käyttöönottamisen jälkeen arvioiden mukaan. En usko, että on oikein pyrkiä tässä ihmisoikeussilläkin Kiinassa. EU pitäisi, jos otetaan ihmisoikeudet todellakin tosissaan Eli pitäisi boikotoida eh, niin kauan kuin Peking pystyy puuttumaan tähän asiaan ja muuttaa yhden lapsen politiikkaansa. Vielen Dank, Herr Obermeier. Kiitos, kollega Obermeier. Sitten ryhmäpuheenvuorot olivat tässä. Sitten muut puhujat, kollega Sonik. Suurella huolenaiheella eh, seuraamme pakkoaporttitilannetta Kiinassa. Yhden lapsen politiikka Kiinassa on jo syynä pakkoapiortteihin ja jopa äitien kuolemiin ja lapsien kuolemien. Tämä on epäinhimillinen tilanne, kun Feng Xianmei pakotettiin aborttiin seitsemällä kuukaudella. Ja myöskin tässä toteu, tällaiset käytännöt ovat tuomitsemisen arvoiset. Ei ole takeita siitä, ettei tällainen tilanne toistuisi. Pakkosterilisaatiot on ihmisoikeusrikkomus, ja jos ei kunnioiteta uuden elämän syntyä, se on erityinen väkivallan muoto naisia ja lapsia kohtaan. Tämä aiheuttaa järkytystä myös Kiinan yhteiskunnassa. Nuoret äidit pelkäävät, koska tällaisissa menetelmissä osat heistä kuolevat. Tällainen ei ole hyväksyttävää. Kiitos kollega ja kollega Angelilli, hyvä. Puhemies. Kiinassa yhden lapsen politiikka on johtanut siihen, että on käytetty väkivaltaisia pakkotoimia, pakkoaborttia muun muassa kahdeksannella kuukaudella vielä ja myös pakkosterilointeja. Jos yli kiintiön tekee lapsia, valtio puuttuu ja joutuu maksamaan suuria sakkoja. Siinä ei oteta huomioon kokonaistilannetta perheessä. Siinä vain jopa voidaan vankeustuomiolla ruveta rankaisemaan tai voi menettää talonsa. Tässä loukataan ihmisoikeuksia räikeällä tavalla, varsinkin naisten oikeuksia ja hänen oikeuttaan aborttiin. Ei se voi olla mikään hallinnollinen lupa, jonka valtio antaa. Siinä todella redusoidaan ihminen pelkästään hallintomääräykseksi. WHOn mukaan Kiinassa naisten itsemurhamäärät ovat paljon korkeammat kuin miesten. Keskeytetty raskaus täytyy myös määritellä lapsen murhaksi. Vielen Dank, Frau Kollegin Angelilli. Kiitoksia kollega Angelilli. Sitten kollega Skrzydlewska. Kiitoksia puhemies. Euroopan parlamentti päätöslauselmaehdotuksessaan eh, ilmaisee huolensa pakkosterilisaatioista ja pakkoaporteista Kiinassa. Virallinen perhesuunnittelupolitiikka, joka perustuu siihen, että sallitaan vain yksi lapsi, on ihmisoikeusrikkomus. Ja myöskin naisen ruumiin koskemattomuuden loukkaus ja si- siinä vaaditaan poliittista väliintuloa. Pakkokeinot, joita käytetään naisia kohtaan, jotta pakotetaan heidät aborttiin, kuten sorto ja pelottelu, ovat epäinhimillinen eh, tapa painostaa naisia. Feng Hianmeen tapaus osoittaa, että kyse on myös pakkotoimesta eh, sikiöitä kohtaan, jotka olisivat elinkelpoisia. Ei siis ole kyse sikiöstä enää kyse, vaan ihan täysin muodostuneesta pienestä ihmisestä. Tätä ei voi pitää minään normaalina menettelynä perhepolitiikka, per, perhesuunnittelupolitiikan puitteissa. Ei pitäisi rajoittautua sanoihin, vaan ulottaa protesti myös konkreettisiin toimiin. Vielen Dank, Frau Kollegin Skridlewska. Kiitoksia kollega Skridlewska menettelymän puhujalistaa. Tässä on jälleen paljon enemmän pyyntöjä kuin mitä tähän on varattu aikaa. Rajoittaudun taas niihin kollegoihin, jotka tähän mennessä eivät ole vielä tämänpäiväisessä keskustelussa puhuneet. Aloittaa kollega Gaaler. Vielen Dank, Herr Präsident. Puhemies, yhden lapsen politiikka, jos se johtaa pakkoaborttiin, niin se pitää tuomita huolimatta siitä, onko se virallista vai uskovatko tekijänsä vain, että he te- toimivat lakien mukaan. Onneksi tällaista ei voi enää hiljentää tai vaieta tällaista asioista internetin ansiosta. Täytyy pystyä rankaisemaan asianosaisia. valit. Valitettavasti Kyse on positiivisesta mielivallasta, koska oikeusvaltion suojaa ei pystytä vaatimaan Kiinassa. Sen vuoksi meidän täytyy tematisoida asiaa, koska vainottujen lista on pitkä. Journalisteja, kirjailijoita, jotka ottavat mieltään sortoa vastaan Falun kongin harjoittajat, joita Laongaen keskitysleirillä vainotaan ja monet muut ryhmät. Sen vuoksi onkin oikein, että Otamme tämän aina tänne esityslistalle kerran jälkeen ja pyrimme keskustelemaan asiasta Kiinan kanssa. Hallo, Kiitoksia kollega Kaalar. Sitten kollega Saborska. Pan predseda, pani komisárka, svet zostal šokovaný, keď sa dozvedel o neludskom postupe čínsky. Maailma on järkyttynyt, kun seurataan kiinalaisten viranomaisten toimintaa, kun se tulee tunnetuksi. Kyseessä on ihmisoikeusrikkomus. Sen vuoksi on tärkeää käsitellä näitä kahdenvälisissä neuvotteluissa Kiinan kanssa, puuttua siihen niissä. Miksi tämä nainen kidnappattiin ja miksi pakotettiin aborttiin? Tämä varsinainen syy on perussuunnittelupolitiikka Kiinassa. Se on erittäin huonoa politiikkaa, jossa tai siis minä haluan, että mm, ei enää rahoiteta sellaisia organisaatioita, jotka lisääntymisterveys, lisääntymisterveysneuvonnan puitteissa tekevät tällaista. Kiitoksia sitten kollega Skinner. Puhemies, yhden lapsen politiikka Kiinassa on ongelman keskiössä. Täytäntöönpano on johtanut pakkoabortteihin ja se osoittaa koko kauheuden. Täytäntöönpanosta pitäisi luopua Kiinassa. Me olemme sitä toivoneet. Oikeastaan pitäisi luopua koko politiikasta. Nyt kuitenkin se on tunnustanut seitsemällä kuukaudella ole naisen pakkoavortin, niin ainakin tätä nyt voitaisiin vaatia. Kiinan viranomaisten pitäisi nyt jo vihdoin tunnustaa, että kaikki sosiaalipolitiikka ei vain kerta kaikkiaan toimi. Jos ajatellaan sitten kaupankäyntiä, kuten Kiinakin on hyväkseen sitä käyttöä, niin kyllä se edellyttää myös hallituksen takaamaa sosiaalista standardia. Nyt heidän on aika herätä siihen. Kiitos kollega Skinner ja sitten kollega Jip. No, Herr Kollege Zip ist nicht mehr da, dann... Ei ole enää paikalla. Joten kollega Posselt päättää tämän menettelyn ilman puhelista. President. Puhemies. Yhden lapsen politiikka Kiinassa liittyy yhteen ilmiöön, jota on kuvannut Solzhenitsin, joka kutsuu sitä valheiden diktatuuriksi. Kiinan hallinto väittää, että kyse olisi paikallisviranomaisten toiminnasta. Ja tähän ansaan ei pitäisi pudota. Kyse on systemaattisesta vuosikymmenten ajan rakennetusta ilmapiiristä yhden lapsen politiikassa. Niin kauan kuin yhden lapsen politiikka on, niin pakko apportteja, pakko sterilisaatioita ja näitä brutaaleita tapauksia, kuten äskettäin tapahtuu. Meidän täytyy saada aikaan se, että vanhempien päätöksenlapaus Orvakalkavärisiä kyseessä on mies ja nainen. Molemmat meidän täytyy saada läpi se, että syntymättömien lasten elämänoikeus, ja tämä koskee kaikkea maailmaa, että siitä tulee, että se on yksi universaalista ihmisoikeuksista, oikeus elämään, siirtämisestä luonnolliseen kuolemaan. Ja meidän eurooppalaisten pitä, pitäisi katsoa omallekin takapihallemme. Meillä, kun ei ole pakkoa, niin pitäisi huolehtia siitä, että ei tapeta syntymättömiä lapsia. Mutta nyt on kyse Kiinassa. Ihmisoikeuksien perusteella sanomme ei yhden lapsen politiikalle. Kiitos, herra kollega Posselt. Kollega Lunacek aber nicht zur Sache. Nein, nicht zur Sache, sondern zur Geschäft. Ei asiasta vaan työjärjestyksestä. Sanoitte ensin, että otatte vain niitä puhumaan, jotka ovat tulleet puhuneet. Kollega Kill Nielsen halusi myös puhua tässä menettelyssä. Hän ei ottanut mukaan kuitenkin Posselti, joka on aina kerran puhunut. Se oli kuitenkin sinisen kortin kysymättä kuitenkin, joten siinä mielessä voisitteko harkita, että Kill Nielsen kollegat pääsisi myös puhumaan. Meine Kollega Lunacek, menettelemme puhelistaa on sitä varten, että saadaan keskustelusta elävämpää. Eli silloin pitäisi pystyä puhumaan myös ne, joita ryhmät eivät ole nimittäneet. Sinisin kortin menettely taas on toinen elävöittämiselementti. Ja aiemmin ensimmäisessä keskustelussa en ottanut Posseltia huomioon. Ja nyt päätin, hän näytti kaksi kertaa sinistä korttia, ja nyt päätin antaa hänelle puheenvuoron. Hän ei ollut ilmoitettu puhuja. Kiel Nielsen puhui ilmoitettuna puhujana. Mutta pointti on se, että yritän tässä tasapuolista linjaa ajaa. Enkä usko, että olen ketään kohdellut epäreilusti. Ja nyt lopuksi komission jäsen Hedegaard. Kiitos puhemies Parvetin jäsenet. EU on tietoinen näistä viimeaikaisista pakkoaborttitapauksista. Kiinassa, mukaan lukien Feng Jianmein tapauksesta. Moni on viitannut häneen myös täällä tänään. EU on myös ollut huolissaan Panchungyang tapauksesta Funchanin maakunnasta, Karuithin Hunan maakunnasta. He olivat 8, 4 5 kuukaudella raskaina, kun heille tehtiin pakkotoimia huhtikuussa ja kesäkuun puolessa välissä. EU on pannut merkille, että kiinaviranomaiset tuomitsevat tällaiset tapaukset, Charmain tapauksessakin, ja tutkinta on käynnistetty nyt. Asianomaiset viranomaiset saisivat myös rangaistuksen. Niin ikään on todettu, että tässä tehdään laaja selvitys 19 maakunnassa, missä on ollut ongelmia perhesuunnittelupolitiikassa. Sitä huolimatta EU on huolissaan näistä tapauksista, muun muassa Fengin perheestä, koska kostotoimiin on ryhdytty heitä vastaan, koska tämä tapaus on saanut paljon julkisuutta heidän ansiostaan. EU siis edelleen seuraa näitä tapauksia läheltä. Pakko abortit ja steriloinnit tai muut vastaavat väkivallan ja pakkotapaukset naisia kohtaan ovat Kiinassa laittomia. Kuitenkin lain täytäntöpano on ollut puutteellista. EU on, on ottanut nämä huolet esille, kun on tullut esille väärinkäytöksiä perhepolitiikan täytäntöpanossa. Muun muassa viime kerrallakin, kun kävimme ihmisoikeusvuoropuhelua Brysselissä, 29. päivä toukokuuta. EU kehotti Kiinan viranomaisen ryhtymään toimiin sen takaamiseksi, että perhesuunnittelupolitiikan täytäntöönpanossa noudatetaan Kiinan lakeja ja Kiinan kansainvälisiä ihmisoikeusitomuksia. EU niin ikään esitti huolensa siitä, että yksilöt, aktivistit, asianajat, jotka ovat kritisoineet tällaista täytäntöpanotaktiikkaa, ovat joutuneet sorron kohteeksi. EU on myös pyytänyt selvityksiä Jung Wangin äh, tilanteesta ennen kuin hänet Yhdysvaltoihin, koska hän pyrkii auttamaan nimenomaan ihmisiä, jotka ovat joutuneet paikallisviranomaisten toimien kohteeksi myös pakkoavorteissa. Kun hänet vapautettiin neljän vuoden vankeutuminen jälkeen, hänen perheensä joutui laittoman kotiarestin kohteeksi, myös väkivallan tekojen kohteeksi. Niin ikään e uoti esille ihmisoikeusaktivisti Mao Hangfangin tapauksen. Hän on myös pyrkinyt taistelemaan pakkoaborttia vastaan, kuten tiedämme Euroopassa. Me kohotimme, että viranomaiset Kiinassa ryhtyisivät toimiin, ettei kohdistettaisiin väkivaltaa häntä vastaan. EU siis jatkaa tilanteen seuraamista ja esittää huolensa voimaperäisesti Kiinan viranomaisille. Kiitos. Vielen Dank, Frau Kommissarin Hedegaard. Kiitos komissiosen Hedegaard. Keskustelun lopuksi jätettiin kuusi päätösolosatoma esitystä. Keskustelu päättyy. Äänestys käydään nyt. Aloitamme